puhemies, haluaisin vielä kiittää teitä ystävällisistä sanoista, myöskin kollegoja ja komissiota haluan kiittää ystävällisistä sanoista. Monet kiitokset. Kaikkea hyvää, hyvää Kurt. Kollegat, tämä keskustelu on nyt päättynyt ja äänestämme huomenna 12.30. Seuraava asia esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle, joka koskee oikeusalan koulutusta oikeudellisten asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäisyyden valiokunnan ö, nimissä on tehty tämä suullinen kysymys. Haluaisin nyt antaa puheenvuoron edustaja Tsifkalle. Kaksi ja puoli minuuttia alkaa. Komisarz, pracując w komisji prawnej oczywiście... Kiitoksia, puhemies. On luonnollista, että oikeusasioiden valiokunnassa käsitellään monia oikeudellisia hankkeita. Oli sitten kyse kauppa-oikeudesta, perintöoikeudesta, josta juuri puhuimme, tai muista oikeusalan kysymyksistä. Ja sitten kun puhutaan sitovasta ja sovellettavasta laista, niin käytännön äh, lainkäyttäjien, tuomarien puolelta vaaditaan suurta tietämystä, ei ainoastaan omasta laistansa ja tuntemusta omasta laistaan, myös, vaan myös muiden maiden lakijärjestelmästä. Meidän oikeudellisten, oikeudellisten asioiden valiokuntamme äh, siellä, edustaja Berlinger ja me olemme muun muassa keskustelleet paljon näistä kysymyksistä siitä, kuka käyttää tätä Äh, kuka soveltaa tätä lakia. Hehän tätä nimen, näitä nimenomaan tulevat äh, käyttämään ja on koko ajan enemmän ja enemmän vaativia tilanteita, joissa vaaditaan suuria, suuria tietoja ja säännöt muuttuvat koko ajan ja tämä vaatii tuomareilta ja muilta lainsäädännön käyttäjiltä – sitä, että he tuntevat hyvin Euroopan unionin lain. Ja näiden henkilöiden, näiden nimenomaisten henkilöiden koulutus on tärkeä asia ja sekin on kokonainen järjestelmä, joka on, jota myös on tarkasteltava hyvin tarkkaan. Eli meidän täytyy kiinnittää huomiota näiden ihmisten koulutukseen. Se on aivan välttämätöntä. Ja kun ajatellaan niitä kysymyksiä, jotka Lopes Aguilar ja Leene ovat ottaneet esille, niin näiden kysymysten, tämän kysymyksen kautta haluamme tuoda esille sen huolen aiheen, joka liittyy näihin koulutusohjelmiin ja siihen, miten 2020 vuoteen mennessä voitaisiin parantaa näiden oikeusalan toimijoiden mahdollisuutta osallistua koulutukseen. Haluaisimme tietää, minkälaista kokemusta näistä eri toimista on. Miten näihin toimiin voitaisiin osallistua esimerkiksi parlamentin toimista. Lisäksi Tukholman ohjelma on asia, josta myös haluaisimme lisää tietoa. Ja olisi hyvä, että tämä koko koulutusala otettaisiin kokonaisena kysymyksenä. Jos ajatellaan 2014-2020 kautta, niin koulutus on yksi tärkeistä kysymyksistä, jotta, ja jotta voimme tehdä yhteistyötä tehokkaalla tavalla, meillä pitää olla yhteinen kieli, eli tarvitaan tällaisia täydentämisohjelmia ja yliopistoissa tämä täytyy myös ottaa esille. Kiitoksia puhemies. Kuten kollega Zvieska tässä juuri kertoi, niin tämä suullinen kysymys tehtiin siksi, että halutaan ensinnäkin herättää keskustelua tästä tärkeästä aiheesta ja haluaisimme tietoa oikeusalan koulutuksesta. Haluaisimme tietää enemmän tuomareiden koulutuksesta. Kun ajatellaan tuomareiden työtä, he ovat todellakin ensilinjalla, kun ajatellaan tätä tärkeää toimialaa. Nyt meillä on tämä sisämarkkinoiden alue, oikeuden alue ja sitten kun ajatellaan näitä Nitsan sopimusta, Amsterdamin sopimusta ja Lissabonin sopimusta, niin tässä on menty monta askelta eteenpäin ja nämä kokonaistilanteet ovat muuttuneet hyvin voimakkaasti ja ne ovat monimutkaistuneet. Ja kun ajatellaan tätä eurooppalaista tilaa, jossa eurooppalaisten jossa tuomareiden täytyy toimia, niin on selvää, että tarvitaan todella kattavaa koulutusta, joka ottaa huomioon erilaiset oikeudelliset perinteet, erilaiset käytänteet ja Tätä varten tarvitaan oikeusalalla selkeitä verkostoja, selkeitä yksiköitä, jotka vahvistavat yhteistyötään keskenään ja yhteistyötään eurooppalaisten toimielinten kanssa. Nämä oikeusalan ohjelmat, johon viittasimme, ovat tärkeä askel. Ja mitä komissio nyt sitten aikoo tehdä vuoteen 2020 mennessä oikeusalan ammattilaisten koulutuksen osalta, miten voimme vahvistaa yhteistyötämme näiden erilaisten keskusten, koulutuskeskusten kanssa. Ja kolmaksi, kolmanneksi, miten komissio näkee parlamentin roolin tällaisessa proaktiivisessa toiminnassa, joka ottaisi huomioon oikeusalan, oikeusalan koulutuksessa sekä Tukholman ohjelman että EUn rikosoikeuden kehityksen ja oikeusalan koulutuksen yleensä. Kun ajatellaan yhteisöjen tuomioistuimen roolia, sekin on tärkeää ja sekin pitäisi ottaa myös huomioon koulutuskysymyksissä. Kiitoksia. Ja nyt komission nimissä äh, äh, Vivian Reding. Kiitos. Arvostan todella suuresti sitä, että Euroopan parlamentilla ja komissiolla on sama visio tässä – aiheessa. Parlamentin valiokuntien kanssa olemme nyt työstämässä hyvin kunnianhimoista asiakirjaa liittyen tähän oikeusalan koulutukseen. Ja olemme tehneet niin jo viime vuoden syyskuusta lähtien. Komissio haluaisi rakentaa luottamusta. Haluaisimme luoda Euroopan, eurooppalaisen oikeudellisen alueen, Luottamuksen rakentamiseksi on kuitenkin tärkeää, että oikeusalan koulutusta edelleen kehitetään. Me olemme määrittäneet tavoitteeksi sen, että 700 000 oikeusalan toimijaa, eli puolet eurooppalaisista oikeusalan toimijoista, saisi koulutusta vuoteen 2020 mennessä. Jotta tähän kunnianhimoiseen, mutta kuitenkin realistiseen tavoitteeseen päästään, pitää hyödyntää kaikkia mahdollisia resursseja kansallisella, alueellisella ja EUn tasolla. Totta kai kaikkien sidosryhmien on sitouduttava EUn lainsäädännön toimeenpanoon ja myös näiden koulutustoimenpiteiden järjestämiseen. Niiden pitää sitoutua siihen, että ne lisäävät koulutusten määrää ja myös osallistujien lukumäärää. Jäsenvaltiot ja oikeusalan toimijat ja niiden järjestöt tulee myös ottaa toimintaan täysimääräisesti mukaan. Totta kai komissio pyrkii myös vahvistamaan sidosryhmien välisiä yhteyksiä luomalla esimerkiksi koulutusinstituutteja ja muita elimiä ja me teemme myös hyvin tiivistä yhteistyötä ammatillisten järjestöjen kanssa. Haluamme lisäksi saada käyntiin kahden viikon vaihtoohjelmat vuodesta 2014 eteenpäin. Pyrimme myös edistämään rahoituksen saatavuutta tällaisen koulutuksen järjestämiseen. Tällä tavoin tukisimme laadukkaita hankkeita. Tämän olette varmasti lukeneet rahoituskehystä koskevasta ehdotuksesta. Pilottiohjelmassa ohjelmasta sanoisin, että komissio on nyt käynnistänyt sen valmistelun. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt on ryhmien puheenvuorot ja ensimmäisenä Salvatore Jakoline PPEn puolesta kaksi minuuttia. Grazie, Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komission jäsen. Me olemme tarkkaavaisesti kuunnelleet sitä, mitä komissio esitti mm, oikeuden alan perus- ja jatkokoulutuksen edistämisestä. Ja me olemme sitä mieltä, että tuomareiden ja asianajajien perus- ja jatkokoulutuksen parantaminen ja tukeminen on välttämätöntä. Jos halutaan pienentää oikeusjärjestelmien välisiä eroja. Tietenkin ne ovat aina erilaisia, niillä on erilaisia tunnusmerkkejä, mutta niiden pitää pystyä tekemään yhteistyötä vastavuoroisesti. Tänä päivänä se on tärkeämpää kuin aikaisemmin ja meidän pitää kansainvälisiä ominaisuuksia lainsäädännössä vahvistaa. Ja me tukeudumme eurooppalaiseen oikeudelliseen alueeseen. Sitä pitää tukea Erasmus-ohjelman puitteissa vaihdolla. Sen lisäksi meillä on vielä eurooppalainen oikeudellinen alue, joka on tärkeä Euroopan sisämarkkinoille kestävyyden ja kilpailukyvyn kannalta ja tietenkin se liittyy myöskin ammattien eh, liberalisointiin. Meidän pitää vaatia korkeita pätevyysnormeja ja on tärkeää, että eurooppalainen ähm, ammattilista äh, tai rekisteri laaditaan. Ja luottamuksen äh, jäsenvaltioiden välillä pitää perustua myöskin tuomioiden vastavuoroiseen tunnustamiseen. Ja oikeusalan ammattilaisille Äh, ja koulu, äh, opiskelijoille pitää taata äh, ammattiin pääsy ja pitää myöskin kielitaitoa edistää. Se on tärkeää vaihdossa. Ja rahoituspuitteet Vuoteen 2020 mennessä sille ei ole ominaista pelkästään mm, pilottihankkeet, joista aikaisemmin jo puhuttiin, vaan myöskin eh, määrärahat niin, että mahdollisimman monet voisivat osallistua tähän ohjelmaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt sitten S- ja D-ryhmän puolesta Luigi Berlinger. Signor Presidente, L'Unione Europea ha prodotto... Kiitoksia puhemies. Euroopan unioni on työstänyt monia lakeja ja normeja, jotta ollaan voitu luoda eurooppalaista oikeutta. Ja tämä luo eurooppalaisen oikeuden alueen, joka luotiin tai joka sai alkunsa Tukholmasta. Ja mitä nyt sitten kansalaiset näkevät, kun he katselevat tätä hienoa rakennelmaa. Lukuina tulokset ovat hyvin mm, huonoja. Asianajajat ja tuomarit saavat koulutuksensa omasta, omassa kotimaassa lähes ainoastaan. Oli, onko eurooppalainen tuomari sitten kansallinen tuomari, joka muuttaa toimintatapansa ja tarkastelee eurooppalaista monimutkaista rakennelmaa toisella tavalla. Miten, kun ajatellaan tilannetta kansalaisten kannalta ja oikeusalan ammattilaisten kannalta, niin jotta kansalaiset voisivat nähdä eurooppalaisen oikeuden oikealla tavalla, asianmukaisella tavalla ja saada siitä vastaavan hyödyn, niin tätä täytyy tämä asia täytyy esitellä oikealta olla. Ei siten, että katsotaan ylhäältä alaspäin ja käsitellään tai kohdellaan ihmisiä kuin lapsia. Kyllä täytyy saada uteliaisuus heräämään konkreettisten tapausten kautta. Silloin kun ajatellaan siviilioikeutta, mihin oikeutta, niin näissäkin kysymyksissä asiat ovat eri tavalla, niitä esitetään eri tavalla kuin silloin, kun, kun verrattuna siihen, kun minä olin nuori. Komission pitää olla vakuuttunut siitä, että nyt täytytään, täytyy tehdä asiat toisella tavalla, alhaalta ylöspäin. Kun ajatellaan tällaista verkostoa, johon nyt ollaan viitattu, sanottu, se kokoaa mukaan kaikki tuomioistuimet ja mahdollistaa sen, että tuomari voi kuulla kollegoitaan. Tällainen ehdotus voi varmaan saada kyllä kannatusta myös komission puolella. Kiitoksia. ALDE-ryhmän puolesta Cecilia Wikströmillä on kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Euroopan toimi elinten kautta me olemme asteittain pyrkineet ymmärtämään toinen toistemme eroavuuksia ja meidän äm, lausu, äm, äh, lausunnossamme monipuolisesti yhdistäytyneenä, niin siinä sille, se on ominaista tälle. Ja meidän pitäisi pyrkiä ratkaisemaan ongelmia eri teitä ja pyrkiä ymmärtämään eroavuuksia. Ja meidän pitäisi pyrkiä eroon ero, eroavuuksista ja sen sijaan meidän pitäisi pyrkiä kunnioittamaan toinen toistemme eroavuuksia. Olen vakuuttunut siitä, että tämä koskettaa myöskin oikeusalan ammatteja, tuomareita, syyttäjiä ja asianajajia on helpompi löytää jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien välille yhtäläisyyksiä, jos henkilökohtaisia tapaamisia järjestetään. Sellaisia tapaamuksia, missä voidaan keskustella, käydä vuoropuhelua ja kouluttaa toinen toisiaan henkilökohtaisissa tapaamisissa. Ainoastaan näin voidaan rakentaa kunnioitusta ja tietoja ja eroavuuksia voidaan poistaa on ilolla todettava, että kun asiasta päätetään, niin kaikkialla jäsenvaltioissamme toivotaan, että annetaan mahdollisuuksia ähm, suuremmalle määrälle keskustelua ja vuoropuhelua niin, että saamme tulkittua omia lakejamme. Ja nyt kun keskustellaan näin myöhään tästä asiasta, niin tämä on yksi vaihe eurooppalaisen oikeudellisen kulttuurin ymmärtämyksessä ja siinä, mitä se voi olla myöskin tulevaisuudessa. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia, että noudatitte annettua aikaa. Ja sitten minuutiksi annan puheenvuoron Andreas Möltserille. Tänä päivänä on koko joukko oikeudellisia normeja, jotka eivät ole pelkästään kansallisia, vaan joista suurin osa on EU-tasolla säädetty ja sillä on myöskin kansainvälistä määrä, ö, lainsäädäntö ja se vaikuttaa tuomarien tuomioihin. Oikeuden kehitys etenee nopeasti ja jotta pysyttäisiin ajan tasalla, niin jatkokoulutus on välttämätöntä. Myöskin uhrien oikeuksia ja suojaa pitää laajentaa ja se olisi jatkokoulutuksessa epäilemättä välttämätöntä ja vähemmistöjen oikeuksiin pitää keskittää huomiota niin, että syrjittyjä uhreja pystytään puolustamaan puhumattakaan näistä tsekkien Benes-lakien epäoikeudenmukaisuuksista. Vuonna 2011 YK antoi päätöslauselman 34 ja siinä esitetään tämä kyseenalaiseksi. Meillä on koko joukko tällaisia esimerkkejä Euroopassa, esimerkiksi armenialaisten tilanne, ja meidän täytyy myöskin tässä jatkokoulutuksessa ottaa nämä seikat huomioon. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt on muiden puheenvuoron pyyntäjien puheenvuorot. Mazzoni, Erminia, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiittää komission jäsen Redingiä siitä työstä, jota hän on tehnyt tämän hyvin arkaluontoisen asian eteenpäin viemiseksi. Ja hän on pyrkinyt muokkaamaan eurooppalaista oikeuskulttuuria. Tämä nyt käsillä oleva paperi antaa mahdollisuuden panna täytäntöön Tukholman ohjelmaa, ja se ottaa huomioon myös komission tiedonannon syyskuulta, johon myös komission jäsen tässä itse viittasi. Pilottiohjelman tavoitteena on auttaa rakentamaan yhteinen oikeusalusta, jonka ymmärretään olevan tällainen foorum, jossa pyritään ratkomaan niitä eroavaisuuksia, joita jäsenvaltioiden välillä on – mutta myös eroavaisuuksien, joita on eri oikeusalan ammattilaisten välillä. Tässä on kyse koulutuksen jatkuvuudesta, kuten edustaja Berlinger tässä sanoi. Kyse on myös koulutuksen tarjonnasta. Kyse on siitä, että saadaan tuomarit ja asianajajat, professorit, tutkijat toimimaan samanlaisessa oikeuskulttuurissa, kun he ovat olleet samalla kurssilla – komission jäsen Reding sanoi varsin selvästi sen, että tämä on tärkeä asia. Minusta se ei kuitenkaan tule esille komission toimissa tähän pilottiohjelmaan liittyen. Minusta on äärettömän tärkeää, että pilottiohjelma saadaan käyntiin ja että sen tulisi koskettaa kaikkia oikeusalan toimijoita, ei ainoastaan tuomareita, eikä ainoastaan saa olla kyse siitä, mitä sanoja tuomarit käyttävät, vaan kyse on siitä, että ihmiset toimivat samanlaiselta kulttuuriselta pohjalta, ja sen pitää koskettaa kaikkia oikeusalan toimijoita. Muutoin kansalaiset eivät ymmärrä Tukholman ohjelmaa. Kiitoksia Kinga Köns seuraavaksi. Kiitoksia, puhemies. Yhteisillä markkinoilla kyseessä on liikkuvuus. Pääomat, palvelut ja ihmiset ovat liikkuvia ja on yhä enemmän rajat ylittäviä suhteita liike-elämässä ja henkilökohtaisissa suhteissa. Ja se merkitsee sitä, että usein myöskin syntyy oikeudellisia riitoja, jotka ylittävät rajat, ja kyseessä on silloin eurooppalaisen lainsäädännön yhteinen käyttö. Se, ja liikkuvuudelle on ed yksi edellytys siinä, että kans Euroopan kansalaiset luottavat Euroopan toimielimiin ja myöskin luottavat tuomioistuimiin. On hyvin tärkeää se, että kaikkien oikeusalan ammattien edustajat tuntevat Eurooppa oikeuden paremmin ja ähm, Charters-ohjelman äh, varjoesittelijänä vuodesta 2014 vuoteen 2020 minusta on erittäin tärkeää, että tuomarit, syyttäjät ja asianajajat saavat jatkokoulutusta. Mikä on Eurooppa-oikeus? Juristien ei pitäisi pelkästään kirjainta, vaan myöskin lain henki hyväksyä ja ymmärtää. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Evelyn Regner, yksi minuutti. Kiitoksia. Arvoisa komissaari Redin, komissio on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita. 50 prosenttia oikeusalan ammattilaisista, heille pitäisi tarjota vuoteen 2020 mennessä eh, koulutusta rajat ylittävissä oikeudellisissa asioissa. Te olette hyvin kunnianhimoinen, mutta myönteistä on se, että ehm, laajennetaan tällä hetkellä kansallista peruskoulutusta ja jatkokoulutusta eurooppalaisin määrärahoin. Tärkeää on se, miten otetaan huomioon kieli, eh, eh, esteet. Eh, kyselystä on käynyt ilmi, että kovinkaan monet juristit eivät hallitse vieraita kieliä. Ja sen lisäksi myöskin Euroopan parlamentin mukaanotto tähän aloitteeseen on tärkeää. Niin kuin huomaatte päätöslauselmaesityksestä, niin Euroopan parlamentti täyttää lain sille antamat velvollisuudet – ja todellakin ehdottaa, että tavoitteet toteutettaisiin joko videokonferenssin tai sitten Erasmus-ohjelman vaihtopuitteissa. Monet asianajat ovat siihen osallistuneet jo. Tärkeää on sanoa myöskin, että oikeusalan ammattien harjoittajia pitää itsenäisesti tulla tähän mukaan joka puolella, missä se vain on mahdollista ja mistä voidaan esteet poistaa. Kiitoksia ja nyt on puheenvuorot ilman puheen, puhujalista. Papa Nikolau ensimmäisenä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin puhua teille henkilökohtaisesta kokemuksestani. Minä tuin yksittäisiä henkilöitä Kreikassa ja minä pyysin, että komissio olisi tukenut heitä, mutta minun tapaustani lykättiin useilla kuukausilla, koska Tämä oli, tämä oli selkeä tapaus, mutta kuitenkaan kansallisen tason tuomioistuin ei voinut käsitellä tätä asiaa suoraan. Eli uskon, että olemme usein tämän tyyppisten tilanteiden kanssa vastakkain. Eli on paljon byrokratiaa ja esteitä kansallisissa tuomioistuimissa. Ja tietyillä toimilla me voisimme välttää näitä ongelmia. Haluaisin kysyäkin, kun ajatellaan näitä pilottihankkeita, joita meillä on koulutuksessa, voisimmeko käyttää niitä samaan aikaan, kun meillä olisi tällainen jonkinlainen arviointimekanismi. Eli me voisimme katsoa, onko tällä, onko tällä prosessilla suoraa vaikutusta kansalaisten elämään. Paska uriasuu. Kiitoksia herra Paska seuraavaksi. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, lainsäädännöllinen ilmapiiri Euroopassa vaihtelee jatkuvasti. Se asettaa paineita tuomareille, syyttäjille ja asianajajille. Heidän pitää pystyä soveltamaan kaikkia muutoksia omassa työssään aivan reaaliaikaisesti. Siksi on tärkeää, että nämä henkilöt, jotka Euroopan unionin lakia toimeenpanevat, saavat koulutusta koko uransa ajan. Logistisista ja taloudellisista ja muista syistä olen sitä mieltä, että meidän tulisi hyödyntää jo olemassa olevia verkostoja esimerkiksi yliopistojen ja muiden koulujen välillä tämän koulutuksen järjestämisessä. Ne pystyisivät järjestämään näitä tarpeellisia kursseja. Koulut voitaisiin akkreditoida, jotta niistä saataisiin kunnollinen verkosto aikaan. Tämä on ainoa tapa, jolla komissio saavuttaa tavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. Kiitos. Monet kiitokset ja nyt haluaisin pyytää komissiota, komission nimissä komissaaria vastaamaan näihin kysymyksiin. Herra puhemies, en aio enää puhua pitkään, koska kello on jo paljon joten haluaisin sanoa ainoastaan kiitokset. Kiitokset omasta panoksestanne tähän tärkeään asiaan. Tämä on todellakin olennaisen tärkeä kysymys, koska jos me haluamme luoda eurooppalaista oikeutta, jossa on luottamuksen tila ja henki, niin silloin tätä, tämä luottamus vaatii ensin tietoa. On välttämätöntä luoda sellaiset olosuhteet yhdessä koko ammattikunnan kanssa ja vastuussa olevien kanssa kansallisella tasolla, jotta tämä tieto on sellaista, että siitä tulee todellista mahdollisimman suuren juristimäärän osalta. Haluaisin lisätä myös toisen elementin. Luottamus tarkoittaa myös sitä, että pitää tavata. On tärkeää, että juristit eri maista oppivat tuntemaan toisia, toisiaan tuomareita, syyttäjiä, asianajajia, koska silloin kun on erilaisia asioita esille, he tietävät, kenen puoleen kääntyä. Eli nämä ohjelmat, joita aiomme käynnistää, Näissä on tietenkin kyse sellaisista ohjelmista, joissa keskitymme sisältöön, mutta haluamme edistää niiden kautta myös keskinäistä toisensa tuntemista. Kiitoksia. Keskustelu päätetään ja äänestys on keskiviikkona. Ja nyt meillä on minuutin puheenvuorojen vuoro. Ensimmäisenä äh, rouva Fideleska EPPstä. Kiitos, puhemies.